I hereby declare... Täten eh, julistan budjettivaliokunnan kokouksen avatuksi vihdoinkin. Ensinnäkin esityslistan hyväksyminen, eli kukaan vastustaa. Esityslista on hyväksytty. Puheenjohtajan ilmoitukset. Ensinnäkin me olemme odottaneet tässä esittelijää herra Viottia, siksi kokous on alkamassa myöhässä, mutta hän, hän onkin paikalla. Kappas vain ilmoitusasiata, koordinaattoreiden päätökset jo kokouksesta, joka pidettiin 29. elokuuta, on liitetty teidän kokousasiakirjoihinne. Ne löytyvät sieltä, ei kukaan vastusta. Pöytäkirjat on hyväksytty. Sitten menemme varsinaiseen asiaan. Euroopan unionin yleinen talousarvio on kyseessä. Edustaja Ryybi on pyytänyt, että hän saa puhua ensin, koska hän täytyy poistua paikalta 10-15 minuutin kuluttua, joten puheenvuoron saa ensin edustaja Ryybi, joka vastaa muista pääluokista. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia hyvät herrat. Eilen keskustelimme neuvoston kanssa asiasta täysistunnossa. Meillä oli ihan selvää, että kun ajatellaan strategiaa, niin komission on pysyttävä työkykyisenä ja tietysti myöskin muiden pääluokkien, josta minä olen vastuussa. Yleinen tavoite ensinnäkin on se, että saadaan korvattua neuvoston tekemät leikkaukset, koska tällä tavalla luomme sitten neuvottelupohjan neuvoston kanssa ja sitten käsittelemme varsinaisia lukuja. Budjettikohdat jotka eivät nyt ilty tähän, niin esittelijänä olen ottanut ne uudelleen esille. Tässä on yksi leikkaus. Tämä liittyy tietosuojavaltuutettuun. Tässähän suurin korotus oli 16 prosenttia ja se oli keskiarvon ylittävä ja 100 000 on oikeastaan vain symbolinen leikkaus. Ja tämä osoittaa, että kun mennään liian suuriin lukemiin, niin totta kai näihin täytyy palata sitten neuvotteluissa. Neuvoston kanssa on herrasmiessopimus ja siksi emme ole tehneet tähän kohtaan mitään tarkistuksia. No, tuomioistuimen tilanne on erilainen. Siellä ongelmana on se, että artikla 50 Brexitin, Brexitin takia tuomioistuin tulee saamaan aika paljon työtä, kun ajatellaan kaikkia riitoja, jotka liittyvät sitten Lissabonin sopimukseen, ja niistähän sitten vastaa EU-tuomioistuin, ja siksi tuomme myöskin jurin tarkistuksia, myöskin korotuksia, jotka menevät komission budjettiesityksen yli kohdassa 1200, eli palkat 2100 kohta, eli ohjelmistot. Kyse on 300 miljoonasta, joka menee yli komission ehdotuksen. Ja, ja sitten on 16 uutta virkaa. Eli budjetti plus 3 miljoonaa ja 16 virkaa tuomioistuimeen. Sitten tilintarkastustuomioistuin sielläkin oikaistaan leikkauksia. Ekosok. Kyse on siitä, että palautetaan neuvoston tekemät leikkaukset – että meidän täytyy tukea tiettyjä korotuksia, joita komissio ei ole edes vielä esittänyt. Näitä esityksiä on tullut muilta poliittisilta, poliittisilta ryhmiltä tullut näitä ehdotuksia. Sitten alueiden komitea. Tässäkin kohtaa haluamme korvata neuvoston tekemät leikkaukset ja tuemme SND-ryhmän ehdotusta ja muita poliittisia ryhmiä. 773 000 euroa enemmän kuin komission ehdotus. No oikeusasiamiehen osalta ei ole mitään leikkauksia. Tietosuojavaltuutettu, no siitä jo puhuinkin. Eli hyväksymme tämän 100 000 leikkauksen. Emmekä tue tarkistuksia, jotka liittyvät tähän. Ja sitten ulkosuhdehallinto. AFET on tehnyt tarkistuksia, joita voimme tukea sataprosenttisesti. Kyse on jälleen siitä, että korvaamme neuvoston tekemät leikkaukset ja sitten viisi lisävirkaa, eli kaksi miljoonaa yli komission budjettiesityksen. Eli voimme nähdä, että meillä on näissä asioissa hyvä neuvottelutilanne neuvoston kanssa. Euroopan parlamentissa tiedämme, että budjettineutraaleja teknisiä muutoksia tullaan tekemään ja myöskin muutoksia, jotka liittyvät vesipisteisiin, jotta voidaan vähentää vesipullojen ostamista parlamenttiin ja teknisiä muutoksia. Voimme kertoa, että 5 prosentin leikkaukset viroissa sekä muutokset, jotka liittyvät avustajiin ja muihin tehtäviin, niin nämä tullaan toteuttamaan. Meillä on tilintarkastustuomioistuimen vahvistus tästä. Neuvosto varmaan ei tätä hyväksy. Neuvotteluissa nähdään, kuinka pitkälle neuvosto on valmis menemään näiden leikkausten osalta. Ja sitten on vielä muita budjettikohtia. Haluaisimme pyytää teknisiä ehdotuksia poliittisilta ryhmiltä. Olemme Aldelta saanut ehdotuksen 3,5 miljoonaa yli komission ehdotuksen. Tässä kohtaa on budjettikohta, jota ei pitäisi leikata Brexitin takia. Ja tuen tätä pyyntöä. Ja sitten SD ja AD-virat. Eli 46 paikkaa muutettaisiin AST-viroista AD-viroiksi. Tämäkin on budjettineutraali muutos. Ja sitten poistettaisiin 23 virkaa hallinnosta. Tässä noudataan artiklaa 50. Eli nyt sitten tässä käytetään passarel-lauseketta ja poliittiset ryhmät haluavat varmistaa, että nämä paikat saadaan sitten poliittisiin ryhmiin takaisin ensi vuoden alussa. Eli nämä tarkistukset on jätetty. Tällaista keskustelua käydään parlamentissa virkojen osalta. Täytyy katsoa, mihin lisätään virkoja, mistä niitä otetaan pois. Kyse on poliittisen ryhmien ja hallinnon välisistä kysymyksistä. Tietysti esittelijän ei ole kovin helppoa ottaa huomioon kaikkia intressejä. Esittelijälle on tärkeää katsoa myöskin sihteeristön tilannetta. Esimerkiksi avustajat ja harjoittelijat, heille pitää antaa enemmän liikkumavaraa, mutta sihteeristö kulja ehkä voidaan lisätä No yhdessä meidän pitäisi kuitenkin pyrkiä säästöihin ja tarkastella näitä virkkakysymyksiä. Eli meillä pitäisi olla aika rajat, rajoittavalla linjalla. Meidän täytyy varmistaa, että kaikki pystyvät tekemään hyvää työtä ja että avustajille voidaan maksaa kunnollista palkkaa. Ja jos tämä ei onnistu, niin sitten se ei onnistu. Kiitos. Vielen Dank, Herr Rubik. Kiitoksia, herra Rybik. Nyt äh, Otetaan varjoesittelijät tähän väliin ennen kuin mennään muihin pääluokkiin. Varjostiko vastaa näistä muista pääluokista? Nyt puhutaan siis vain muista pääluokista. Rova Kardia Zabal, olkaa hyvä. Thank you. Other sections you mean... Kiitos. Parlamenttiko mukaan lukien? Selvä. Kiitos puheenjohtaja ihan lyhyesti. Herra Ryby selitti oikeastaan kannatansa ja aika lähellä oikeastaan on sitä, mitä väestöryhmä pyysi. Haluaisin keskittyä nyt pelkästään kolmeen pikku eroavaisuuteen. Ensinnäkin ETSK, siihen olemme tehneet muutaman tarkistuksen vielä sen päälle, että jotakin osia nostetaan, mitä esittelijä pitänyt tarpeellisena. Ja sitten oikeusasiamies, tuemme hänen pyyntöään, että pannaan lisää kaksi henkilöä Perusteluna se, että siellä on aika merkittävästi viime vuosina työtakka lisääntynyt. Ja en, me ole myöskään ihan samaa mieltä siinä, että voitaisiin leikata tietosuoja, koska olemme nyt sitä mieltä, että sitä tarvitaan. Parlamentin kohdalla teimme kaksi tarkistusta, jotka ne liittyvät seksuaalisen häirintään. Me uskomme, että parlamentti kun nyt on käynnistänyt tämän työn, niin että paremmin olisi välineitä ja henkilökuntaa ja varoja seksuaalisen häiriön torjumiseksi, niin olemme sitä mieltä, ei se kuitenkaan riitä, eh, mitä tässä kohdassa on. Eli kaksi tarkistusta olemme tehneet, joita pidämme tarpeellisena ja totta kai sitten äänestyksen kohdalla tulisi kaikilta ryhmiltä tukea sille. Muchas gracias. Kiitos paljon. Ensi ryhmän nimissä puhuu edustaja Kölmel. Kiitoksia paljon puheenjohtaja. Minäkin haluaisin puhua ihan lyhyesti vain. Ensinnäkin kiitokset kummallekin esittelijälle tästä erittäin kattavasta työstä, joka on tehty erittäin hyvin, näin voin sanoa. ECR-ryhmä on monessa suhteessa eri mieltä. Tämä on tunnettu tosiasia. Ei nyt oikeastaan sano enempää kuin, että olemme eri mieltä monestakin asiasta. Vielen dank. Uh, for Alde, it's Mr. Alibata Aldesta on viralliset sitten, mutta ehkä herra Turvalds voisi hoitaa tämän. Yes, Mr. Alice, think. Ali ole täällä. Niin. For GUE, uh, Monsieur Omarje. Erste Omarje Kuesta. Monsieur le Président, merci. Kiitoksia puheenjohtaja. Ihan lyhykäisesti me tuemme yhteisesittelijöiden esityksiä ja onnittelemme heitä tästä työstä ja siitä syystä emme ole tehneet tarkistuksia muihin pääluokkiin. Kiitos. Merci bien. Um, for the Greens. Vihreiden nimissä edustaja Tarand Tallinnasta. Johtaja. Kiitos puheenjohtaja. Periaatteessa olen samaa mieltä esittelijän lähestymistavan kanssa ja myöskin Rybihin kanssa, mutta erityisesti kun on kyse ulkosuhdehallinnosta, tuomioistuimesta ja tintarkastustuomioistuimesta, niiden kohdalla erityisestikin omalla kannallani minun täytyy tässä erottautua ryhmäni kannasta. Olen jatkuvasti ja sinnikkäästi vastustanut sitä, että poliittisia ryhmiä rahoitettaisiin yhtään enempää kuin nyt. EFDD, uh, äh, Mr. EFDD nimissä edustaja Valli. Kiitos. Kantamme on se, että emme tue tätä muiden ryhmien tekemään sopimusta. Me olemme tehneet erinäisiä tarkistuksia, kuten kollegat ja esittelijät tietävät, liittyen hallintokuluihin – emme voi hyväksyä sitä, että siellä on lisätty jotakin momentteja Euroopan parlamentissa varsinkaan, kun että se liittyy suoraan meihin. Siellä on 300 miljoonaa leikkauksia esitetty, varsinkin hallintokuluihin. Ja niin, jos ajatellaan niitä korvauksia, jotka ovat liiallisia, tästä syystä me haluamme ajaa leikkauksia, missä on tuhlausta. Totta kai sitten siirretään sinne, missä tarvetta on. Ja kaikissa muissa toimielimissä on lisäyksiä, pitäisi jotenkin tehdä sitten sisäinen tarkastelu kuluista, niin että voidaan osoittaa kansalaisille, että näin aikoina, kun uhrauksia tarvitaan, niin ettei mieluummin alaspäin leikauksia eikä ylöspäin silloin, kun on tuhlausta olemassa. Eli tarkistukset, tiedätte, ne on jo julkaistu ja voi olla, että jotain yhteisymmärrystä löytyy muidenkin kanssa, katsotaan. Mille grazie, signor Valli. Kiitos paljon, edustaja Valli. En nyt näe herra Zania paikalla, vai onkohan täällä? No ENF ei ole sitten edustettuna. Kello on 9.29 ja Ryypihin täytyy poistua kello 9.30. No, ei sinne mitään. Sitten eteenpäin tai oikeastaan taaksepäin yleisesittelijään, joka vastaa vuoden 2019 talousarviosta. Edustaja Viotti, olkaa hyvä. Grazie, presidente. Kiitos puheenjohtaja. Ihan pitemmittä puheitta kiittää ensin kollega Rybichia ja Gaieria, jotka ovat kovasti auttaneet muussa pääluokissa virastoissa kun olemme talousarvoesitystä laatineet ensi vuodelle. Uskoisin, että kun nyt ollaan tässä vaiheessa keskustelua, mitä on kuultu varjosittelijöiltä, niin tämä on varsin mielenkiintoinen vaihe, kun tässä pyritään jotenkin ymmärtämään parlamentissa talousarviota niin, että se vastaisi nimenomaan myös periaatteita ja painopisteitä, joita me olemme määritelleet itse parlamentissamme, kun heinäkuussa äänestimme. Valitettavasti, kuten joka vuosi, vastassa on aina neuvosto, joka on toki jo tehnyt oman ehdotuksensa, sen kaikki ovat nähneetkin. Eilen se julkaistiin Itävallan ministerin suulla. Se on siis ehdotus, minä olen kutsunut sitä provokatoriseksi eilen toisin ministerille täysistunnossa, koska hän esitteli, että siellä on vain lisäyksiä. Siellä sun täällä on mukaan lisätty kaikissa momenteissa. Ja totta kai tämä liittyy, jos sitä verrataan siis tämän vuoden talousarvio. minä tein selväksi, että valitettavasti siellä on kuitenkin sellaisikin kohtia talousarvioesityksessä tai esityksessä, jonka komissio on tehnyt, myös erilaisia eroavaisuuksia – me tarkastelemme talousarviota ensi vuotta varten niiden tietojen partia, jotka liittyvät esitykseen komission puolelta ja totta kai mitä tarvetta komission nähnyt olevan, mitä tilejä on laskettu. He katsovat puolestaan seuraavaa ehkä tiukasti kirjanpidollisesti. Ja siksi meidän Itävallan ministeri puolestaan väitti Totta kai ajatellen kansalaisia, jotka seurasivat täysistuntoa suorana lähetyksenä, näkevät ministerin, jotka ovat kaikkea lisänneet ja, ja sitten parlamentin esittelijä mukaan sitten leikkaa. Kovin erityislaatuinen tilanne. Me olemme pyrkineet noudattamaan tiettyjä periaatteita, kun tätä on laadittu. Ensinnäkin ottaen huomioon ne summat, joita neuvosto on täysin sokeasti leikannut komission talousarvioesityksestä. Ja sitten minulla on toinenkin periaate, joka liittyy peria- parlamenttiin, ja minä olen sen itselleni asettanut. Nimittäin, että sopimuksia on noudatettava. Neuvosto ja Euroopan parlamentti ovat laatineet sopimuksen liittyen turkkivälineeseen, ja summat on jaettava siellä kaksi kolmasosaa – neuvostolta ja sitten kolmannes yhteisön talousarviosta ja kuten myös neuvoston käsittelyssä. Ja minä haluan näitä sopimuksia noudattaa myös parlamentissa. Ja sitten me olemme tämän Ieri, durante la taloussopimuksen laatinut. Komissaari ja jäsen totesi kuitenkin, että toivottavasti löydetään jonkinlainen lähentymiskeino parlamentin ja neuvoston kesken. Minä toistin, että ainoa mahdollinen lähentyminen tässä liittyy sopimuksiin, jotka on tehty. Tämän todellakin totesin myös parlamentin puolesta. No sitten talousarvoesityksestä on tullut valtavasti tarkistuksia. Niitä on työstetty ja kiitos kovasti valiokunnan sihteeristöllekin, joka on kovasti auttanut tehnyt suuren osan tästä työstä itse asiassa. Ja me olemme pyrkineet nyt noudattamaan, mikäli mahdollista, totta kai, kuten, niin että ei, totta kai täydellisesti tätä ei voida kattaa kaikkia toiveita, mutta kuitenkin pyrkineet noudattamaan niitä tarkoituksia ja pyyntöjä, joita on tehty eri valiokunnista, myös poliittisilta ryhmiltä ja mitä ehdotuksia on tullut myös yksittäisiltä parlamentin jäseniltä, nekin ihan hyödyllisiä. Ja kuten totesin, niin kaikissa kokouksissa eri valiokunnissa viime keväänäkin oli ajatuksena, että vähän poliittisten ryhmien kesken voitaisiin jotain saada aikaan, että saadaan enemmistö myös taakse. Mutta kuinka paljon sitten valiokuntien jäseniä kuitenkin olemassa. Tässä muutama esimerkki, en kuitenkaan voi kaikkia käydä läpi, kun vielä tässä keskustelutkin ovat käynnissä – kollegojen kanssa varjoesittelijöiden kesken. Oikeastaan Erasmus oikeastaan tärkeä. oli paljon painostusta, oli paljon toiveita, hyvin voimaperäisiä pyyntöjä Aldesta, mutta tässä mieleen tulee myös ne pyynnöt minun ryhmältäni, kuten myös kulttuurivaliokunnalta. Ja me onnistuimme ottamaan sinne 15 prosentin lisäyksen Erasmuksen seuraavaa talousarviota varten. Ja mielestäni se on ihan hyvä ja tärkeä seikka. Ja totta kai me olemme ottaneet huomioon ne momentit, jotka on essiiristä viety, ja siinä on tullut lisäyksiä myös mikäli mahdollista muualle. Sitten b siellä on omat painopisteet parlamentissa löytyy lukkoon, ja siksi tavallaan tässä toimitaan sen työn parissa, mitä me olemme jo tehneet nuorten parissa – Todellakin ah, nuor, nuorisoaloite tuki on saanut myös lisäystä ja kuten myös me olemme työstäneet monen ehdotuksen pohjalta. Muresan on muun muassa tehnyt ehdotuksia liittyen kakkoskohtaan. Olemme pyrkineet huomioimaan ne pyynnöt ja toiveet, joita on tullut poliittisilta ryhmiltä. Ja tiettyjä ongelmia toki on olemassa ja niitä täytyy vielä hoitaa esimerkiksi liittyen talousarvioesityksen laatimiseen. Ja totta kai mitä liikkumavaraa vielä on valiokunnassa, koska vielä sitten voi tulla oikaisukirja ja niin päin pois, koska komissiokin voi vielä näitä asioita muuttaa, tehdä laskelmia. Ja sitten kolmas kohta, siinäkin olemme pyrkineet, huomioimme tietyt pyynnöt ja toiveet Aldelta, eh, eriin liittyen en nyt puutu virastoihin, koska Gayer varmastikin kuvittelisin puhu siitä, mutta siellä tälläkin olemme ryhtyneet miettimään, miten huomioida kaikki pyynnöt, muun muassa kulttuurista. Minä haluaisin nyt keskittyä muutamalla sanalla neloseen, sosiaalinen osallistaminen, siitä syystä, että eilen sain tilaisuuden tavata Itävallan ministerin, eli puheenjohtajavaltion edustajan. Muuten haluaisin kertoa myös teille siitä, että ministeri on ollut hyvin myönteisellä kannalla. Hän on aina ollut mukana keskustelussa läsnä. Kai tämä on ensimmäinen kerta, että kun minä nyt olen tässä valiokunnassa ja laatimassa talousarvioita, että tulee ministeri, on niin läsnä keskusteluissa ja ja se nostaa totta kai tätä tasoa. kun ajatellaan tätä teknistä käsittelyä, myös poliittista profiilia se nostaa niin, että voidaan nähdä, mitkä ovat poliittiset valinnat. Se on erittäin tärkeää. Ja katsotaan, mitä siitä seuraa. Ja se olisi varmasti hyödyksi kaikille meille. Eilen minä tähdensin ministerille, että jos todellakin Meille löytyy parlamentti ja ne jäsenvaltio kesken yhteinen näkemys. Jos hallitusten valtiomiehet miehet voisivat, pitäisivät tavallaan omia nurkkiaan hoitaa, miettiä perimmäisiä syitä myös maahanmuutolle, köyhyyttä, ilmastonmuutosta, nälkä ja niin edelleen. Jos todellakin me löydämme tällaisen painopisteen Itävallan, Italian hallituksen parissa ja Euroopan hallitusten parissa, niin sitten täytyy myös investoida. Sitten täytyy panna rahaa. Ei voi ajatella, että annetaan humanitaista apua puutun asioihin, jos ei ole rahaa. No, tämä täytyy tehdä aivan selväksi myös neuvostolle. Tässä kohdassa me olemme pyrkineet lisäämään, mikäli mahdollista, rahaa määrää. Inhimillinen kehitys, kumppanuudet, etelän ja pohjoisen kumppanuudet, kumppanuudet itään, suhde lähi-itään, Balkanilla ja niin päin pois. Eli pitää investoida, jotta se mitä sitten pidetään tärkeänä – jos puhun oman vakaumuksenkin pohjalta, mutta sitä yleisestikin pidetään sitten ehkä liiallisina maahanmuuttovirtoina, virtoina, kun muualta tänne väkeä tulee, niin ehkä voidaan ehkä ehkä se, jos puututaan erinäisiin syihin. Ja se varmasti täytyy sitten huomioida tässäkin talousarvoesityksessä, huomioida toki muutkin välineet. Ja sitten tarvitaan tähän suuntaan selvää investointia. Tässä nyt se, minkä voisin näin nopeasti teille kertoa tällaista tiedosta työstä ja talousarvoesityksestä, josta toki jo keskustellaan varo jo esittelyiden kanssa. Ja siitä sitten keskustellaan pari viikon päästä myös tässä valiokunnassa. Totta kai odotan nyt malttamattomana ja mielenkiinnolla teidän puheenvuorojanne ja ehdotuksenne vielä parantaa tätä työtä, joka ei vielä ole toki täydellinen. Grazie. Kiitoksia. Seuraavaksi kansanpuolen varjoesittelijä Rova Holmeier. Olkaa hyvä. Kiitoksia paljon puheenjohtaja. Arvon kollegat, ensinnäkin haluaisin lämpimästi kiittää Daniele Viottia esittelijää hyvästä yhteistyöstä. Kiitos myös muille varjoesittelijöille. Mehän pyrimme toimimaan vaikka ne kannalta helpossa tilanteessa niin, että pyritään pitä, pyrimme pitämään yli jonkinlaista pelivaraa sellaisiakin kohdin, missä sitä ei enää ole tai se on miten lopun käytetty, kun onko se humanitaarista avusta, kehitysavusta, kaikista niistä aloista, joilla on merkittäviä tarpeita. Nämä ovat kaikki aloja, jotka liittyvät myöskin turvallisuuteen. Turvallisuutta täytyy lisätä. Nämä ovat kaikki tärkeitä aihealueita. Ensin keskustelun valossa haluaisin puhua vielä tasapainon aikaansaamisesta Euroopan naapuruspolitiikan ja DCI-välineen välillä. Minun mielestäni meidän pitäisi hieman parempien, parempaan tasapainoon saada nämä kaksi asiaa. Uskon, että meidän pitäisi vielä vedota komissioon ja kuulla, missä määrin Frontex, missä tilanteessa Frontex nyt on. Eilen kuuntelin unen tilaa koskevaa puhetta ja siellä kaksi Vuoteen 2020 mennessä pitäisi saada 2000 Frontex-virkamiestä. Lokakuussa pitäisi saada lisätalousarvio tätä silmällä pitäen, koska vuonna 2020, mikäli kerta heitolla pitäisi saada tuhansia ihmisiä polkaistuistakin maasta, niin ei tämä ole kovin todennäköistä, että tämä toteutuu, että lokakuussa pitäisi saada jotakin komission puolelta. Toivon, että komissio käyttäisi puheenvuoron ennen kuin ryhdymme tässä riitelemään siitä, pitäisikö tässä ryhtyä toimiin, kun komission puheenjohtaja ilmoittanut 10 000 miestä pitäisi saada liikkeelle, joten haluaisin kuulla komissiota, miten tämä tulee toteutumaan, mitä komissio luulee, että tulee toteutumaan. mitä erisvirastoit. Sielläkin on erittäin kiireellisiä kipeitä tarpeita, joita ei ole vielä tunnustettu tai täytetty. Meidän pitäisi vielä keskustella siitä, onko mielekästä tai mitä rahoja käytetään Jemen, Irak, Bangladesh, voidaanko niistä – niiden maiden auttamisesta ottaa rahaa, koska siellä on erittäin epävarma tilanne. Vai pitäisikö pelkästään Pohjois-Afrikasta Afrikan mantereelta leikata? Nyt järkevää tasapaino täytyy saada aikaan monilla muissa muissa kohdin. Hyvä tasapaino on jo saatu aikaan. Alden aloitetta pidän erittäin myönteisenä. Intensiivisesti voisimme keskustella siitä vielä. Ja toivon mukaan sitten päästään hyvässä hengessä eteenpäin yhdessä. Dankeschön. <clears throat> For... ECRn nimissä edustaja Kölmel. Vielen Dank. Kiitoksia. Minäkin haluaisin kiittää esittelijää. Työ on hyvin kattavaa. Ja yhtä alaa haluaisin korostaa. Ehkä yllättäen olemme samalla kannalla siinä. Minäkin katson, että paljon enemmän pitäisi panostaa EUn, sekä EUn että jäsenvaltioiden tasolla maahanmuuttokysymyksiin ja siihen, että estetään maahanmuuttoa. Tämä nyt on se tie, jota kautta voidaan varmistaa, että ihmiset eivät lähde tälle vaaralliselle matkalle. Mutta olen valmis käyttämään varoja lisää tässä ainoastaan, jos samanaikaisesti EU:ssa katsotaan laillisia tapoja luoda toimiva turvapaikkajärjestelmä. Tällä hetkellä järjestelmä ei kovin hyvin toimia, me kaikki tiedämme sen. Me olemme riippuvaisia monista seikoista, emmekä uskalla ryhtyä edes toimiin, jotka olisivat välttämättömiä, jotta todella pystyisimme kestävällä tavalla auttamaan näitä ihmisiä. Olen valmis käyttämään paljon enemmän varoja kuin tällä hetkellä, mutta meillä pitää olla laillinen oikeudellinen toimiva järjestelmä. Muuten me vain sitten paikkailemme näitä oireita, emmekä puutu juurisyihin, ja siihen en ole valmis ryhtymään. Thank you. Um, Edustaja Depre on toisessa kokouksessa. Ehkä Turvalds voisi hoitaa hänen hommansa. Kiitos puheenjohtaja. Olemme kovasti kiitollisia kollega Viottin tekemästä työstä. Siinä ei ole mitään ongelmaa. Depre, hänellä on kaikki hanskassa niin kuin tavallisestikin. Me haluamme tähdentää sitä, että me pidämme kiinni tarkistuksistamme. Yksi aassa varsinkin. Totta kai olemme kiitollisia horisontista, digitalisoimisesta, pk-yrityksistä – ilmaston huomioisesta politiikasta läpäisyperiaatteelle. Palaamme niihin asioihin vielä ja totta kai tuomme myös esittelijä liittyen taistoon yksi aassa neuvoston kanssa. Mitä tahansa hän vai voi tehdä, niin me kyllä tuemme häntä. Kiitos. I will not thank you in Swedish because you... En käy, kiitä sinut ruotsiksi, koska sinä puhuit englantia, mutta ehkä seuraavalla kerralla – Liian niin riadaa kuin edustaja en nyt näe paikalla. Vihreiden Tarant on poistunut. Oletteko te hänen tilallaan? Pyydän anteeksi, en huomioon teitä, olkaa hyvä. Ää... Kiitos puheenjohtaja ihan nopeasti. Yhtäältä olemme edelleenkin huolissamme siitä, että sitoumusmäärärahoja on tehty rankkojen leik- leikkauksia neuvoston toimesta – leikkauksia, jotka eivät ole perusteltuja. Otetaan huomioon nykyinen tuen vastaanottoaste. Sitoumusten taso pitäisi pitää ainakin 1 prosentissa BKTL. Toivon vain, että neuvosto ei halua lähettää tällaista signaalia parlamentille seuraavia monivuotisia rahoituskehyksiä silmällä pitäen. Toisaalta olemme iloisia huomatessanne, että esittelijä ehdottaa kompromissitarkistuksia. Olemme kiitollisia siitä työstä, jota esittelijä tekee. Olemme tehneet joitakin tarkistuksia, jotka liittyvät ilmasto kysymyksiin Life Plusiin, Erasmus Plusaan, humanitaarisen avun, alatehtävän yhteistyöhön ja lisää tukea muihinkin tärkeisiin prioriteihin. Olemme iloisia nähdessämme, että suuren osa näistä, miltä kaikki näistä on otettu huomioon. Ensimmäisissä kompromissiehdotuksissa. Erityisen tyytyväisiä olemme siihen, että ilmastonmuutoksen vastaisiin toimiin, kulttuuriin, humanitaariseen apuun ja kehitysapuun on lisätty rahaa, joten ilomielin jään odottelemaan varjoesittelyiden kokouksia ja neuvotteluta neuvoston kanssa. Thank you, senior Sole. Kiitos edustaja Sole. EFDDn nimissä edustaja Valli. Grazie. Eh. Kiitoksia. Noudattaisin esittelylinjaa. Olemme samaa mieltä monista asioista, koska nämä prioriteetit ovat monien hallitusten prioriteetteja EU:ssa. Esimerkiksi maahanmuuttovirrat. Tämä pitäisi ratkaista. Meidän pitää puuttua maahanmuuton syihin. Eli meidän pitää varata tähän mahdollisimman avoimella tavalla määrärahoja ja meidän pitää toimia tehokkaammin. Eli varmasti tätä kantaa voimme tukea. Eli meidän pitää lisätä näitä varoja ja täytyy miettiä myöskin sosiaaliongelmia Välimeren maissa. Tällä hetkellä maita pitää auttaa. Siellä on esimerkiksi paljon työttömyyttä, pitää lisätä kysyntää. Ehkä euroalueen politiikalle ei ole saatu toivottuja tuloksia muista maista ja muilta alueilta. Kuten totesin muista toimielimistä, niin olemme laatineet tarkistuksia, koska haluaisimme, että toimielimet katsovat vähän kulujaan, parlamentti mukaan lukien. Esimerkiksi Brexit täytyy nyt ottaa huomioon, se on melkoinen haaste talousarvion kannalta. Ja Euroopan parlamentista lähtee yli 50 edustajaa, emmekä nyt tiedä, miten näitä hallinnollisia kuluja voitaisiin lisätä. Eli meidän täytyy olla uskottavia ja ennen kaikkea meidän täytyy olla uskottavia kansalaisten silmissä. Varat, joita haluamme tiettyihin kohtiin lisää, niin niitä pitää hallinnoida hyvin, myöskin toimilten omissa hallinnoissa. Eli tuen esittelijän yleistä lähestymistapaa. Monissa kohdissa olemme samaa mieltä, mutta meidän täytyy vielä ponnistella enemmän ja meidän pitää olla vähän käytännönläheisempiä, kun käsitellään talousarviota. Thank you. And for ENF, I... Edustajan Zoltekia ENFstä en näe missään, joten tähän päättyi varjoesittelijöiden kierros. Mikäli joku muu jäsen haluaa vielä puheenvuoron, niin voi sitä pyytää. Gajer varmaan haluaa puhua virastoista. Puheenjohtaja, voinko minä siis puhua nyt virastoista? Selvä, hyvät kollegat. Ihan lyhyesti vain muutama sana virastojen tilanteesta. Olen vierailut kussakin virastossa ja tehnyt johtopäätöksiä sen osalta, mitä katson tarpeelliseksi niiden talousarviossa ensi vuodeksi. Havaitsin, että, miten sanoisin, että komissio ei joka tapauksessa ole katsonut tarpeelliseksi hyväksyä viraston itse, viraston itse tekemää ehdotusta. Kuudessa tapauksessa näin on. Eikä kuusi virastoa on, joiden kohdalla talousarvio 2019 edellyttää enemmän henkilöstöä tai enemmän määrärahoja kuin mitä komissio on niille valmis myöntämään. Tietystikin se, mitä komissio ehdottaa, löytyy alustasta talousarvioesityksestä. Näiden kuuden viraston lisäksi olen tarkastanut muiden ja muiden virastojen talousarviota ja neuvottelupohjaksi olen ottanut sen, mitä virastot itse esittävät. Pari erityistapausta on näiden joukossa. Silloin kun talousarvio julkaistiin, kolmen kantakeskustelut eivät näiden kohdalla ole min, vielä päättyneet. Voin myöhemmin kertoa kyllä, mistä virsta oli kyse. Näistä kolmikanta keskusteluista jäi käteen se, että näiden virastojen talousarvio kasvoi huomattavasti, mutta tämä ei näy vielä talousarvioesityksessä. Meidän täytyy yhdessä tarkastella, miten näitä virastoja voidaan vahvistaa. Tämä olisi minun linjaukseni parlamentin kannaksi. Frontexista vielä yksi juttu. Jokin aika sitten vierailin Varsovassa jälleen kerran. Istuin saman pöydän ääressä Frontexin edustajien kanssa ja katsomme yhdessä lähitulevaisuuden tarpeita ja kyselemme, mitä tarpeita Frontexilla on. Tausta on täysin selvä. Kaikki neuvoston päätökset, jotka liittyvät rajavalvontaan, ja muut vaatimukset ja kasvavat vaatimukset kohdistuvat Frontexin henkilöstötarpeet ja asiantuntemus, asiantuntemuksen liittyvät tarpeet ja myöskin rahoitustarpeet käytiin lävitse. Ja kun, jos on kyse kymmenestä tuhannesta virkamiestä, ei tämä tarkoita kymmenen tuhatta virkamiestä, jotka jossakin kököttävät Varsovassa ja sitten jäsenvaltiot voivat pyytää heitä lähetään jonnekin, ei suinkaan. Minä käsitin ainakin niin, että Anteeksi, kuinka? Joo, joo. Minä käsitin niin, että ei kun asia nyt on niin, että Frontexilla on oikeus pyytää jäsenvaltioilta henkilöstöä, joka toimii rajavartiointitehtävissä tai poliisin tehtävissä mikäli jossakin on kriisi. Frontex voi pyytää kansallisilta viranomaisilta apua näissä tilanteissa. Frontex tarvitsee rahaa, mutta ei, ei se tarkoita sitä, että Frontex olisi 10 000 virkamiestä. Henkilöstötarve tulee tietystikin kasvamaan, koska tällaisten operaatioiden hallinnointi edellyttää henkilöstöä, mutta ei 10 000 virkamiestä. Frontex tarvitsee ensinnäkin omat määrärahat. Toistaiseksi he ovat vuokranneet toimitiloja, mutta he tarvitsevat myöskin jatkuvasti lisää varusteita. Esimerkiksi ajoneuvoja, materiaalia, jonka avulla pystyy näkemään pimeässä. Kansanfirmat osittain toimittavat tätä välineistöä, mutta joissakin tapauksissa tämä on ollut tehotonta toimintaa. Olisi paljon helpompaa ja rahoituksen kannalta halvempaa vuokrata paikan päältä helikopteri kuin kun siirtää Ruotsista helikopteri jonnekin välimerelle esimerkiksi. Tämä on lähtökohtana. Nyt tilanne on muuttumassa ja tarvitaan uutta, uusia resursseja. Eikä nyt tarvita lisämääräihin kategoriaan, jotka mainitsin. Ymmärrän kyllä hyvin, että valiokunnat haluavat tehdä läheistä yhteistyötä virastojen kanssa. Tämä on osa poliittista työtä, mutta ei ole mitään mieltä siinä, että valiokunta budjettilausunnossaan vaatii lisää rahaa, lisää henkilöstöä erisvirastolle, vaikka virasto itse ei katso, että tämä olisi tarpeellista. Tätä on sitten hieman hankalaa on sitten neuvotella tällaisesta, mikäli vedetään hatusta jokin numero 50 virkaa lisää EASOon ja keskustelussa, niin että tämä on oikeastaan kaksi kertaa enemmän kuin mitä virasto itse katsoo tarpeelliseksi. Tämä heikentää kyllä meidän neuvottelulähtökohtiamme, mikäli tällä tavalla revitään lukuja hatusta. Täällä pyritään lähettämään signaali. Valiokunta katsoo, että viraston työ on erittäin tärkeää, siksi tarvitaan hyvin paljon, hirveästi lisää rahaa ja tosi paljon lisää henkilöstöä. Jotenkin kyllä ymmärrän tämän, mutta ei tässä ole mitään mieltä, mikäli lukuja ja vaatimuksia esitetään, jotka eivät millään tavalla liity itse viraston toiveisiin. Siksi olen luopunut joidenkin valikuntien vaatimuksista vahvistaa joitakin virastoja. En ole suostunut näitä ottamaan omaksi näitä vaatimuksia. Joskus valiokunnan pyynnöt ovat olleet suurempia kuin viraston, ja minun mielestäni ei tältä pohjalta voi kyllä lähteä neuvottelemaan. Holmeier. Edustaja Holmeier. Also ich wäre jetzt bei der <laughs> Entschuldigung, lieber Kollege Geier, das ist... Pyydän anteeksi, kollega Geier. Täällä on kollegat, jotka eivät ole puhuneet virastojen kanssa. Gerard Depre ja minä, me olemme kyllä puhuneet suoraan sen sijaan virastojen kanssa Frontexista ja EASosta vielä. Pilin kuulisin komission vastauksen sen osalta, mitä lokakuussa komission puolelta tulee. Ei ole mitään mieltä siinä, että me yrimme itse pähkelemään. Meidän täytyy saada komission kokonaisvaltainen ehdotus, jossa on mukana myöskin EASO ja sen henkilöstöehdotukset. Ei Frontexille pistetä 10 000 virkamiestä Varsovaan, ei suinkaan, mutta Frontexilla on nyt jo suuria hallinnollisia ongelmia. Tomacic tietää tämän hyvin. Heillä ei ole henkilöstöä, eh, joka voitaisiin sanoa käyttää valtiossa. Heillä ei ole hallinnollista kapasiteettia ja he ovat todellakin närkästyneitä tästä, koska he ovat ankarasti taistelee tämän puolesta, mutta vielä ei saatu vielä mitään. Mikäli 10 000 ihmisen hallinnoinnista on kyse ja suurin osa näistä henkilöistä tulee jäsenvaltioista ja toisaalta jotkut ovat Frontexin palveluksessa, niin tämä tarvitsee, merkitsee hyvin paljon lisää resurssitarpeita. Loppujen lopuksi EAS on kohdalla komission täytyy sanoa, Aikooko se lokakuussa ehdottaa jotain? EU-liisan osalta katson, että en katso, että se mitä kollega Kair sanoi on ihan sen mukaista, koska EU-liisasta on puhuttu hyvin pitkän intensiivisesti. Ja ongelma on se, että kaikki valmistelevat toimit IESn osalta perustuvat siihen, mitä neuvosto päätti. Tomacic on vastannut tästä asiasta. Hyvät kollegat, nyt pitäisi puoluerajat ylittävällä tavalla tarkastella Julisan tilannetta ja pyytäisin, että kaikissa rauhassa voitaisiin keskustella siitä. Frontexista ja EASOsta olen samaa mieltä, että lokakuussa pitäisi saada jotakin eu suhteen, millä on hieman epäilyksiä. Mutta eu täytyy vielä puhua kaikissa rauhassa. Thank you. Kiitos. Onko muita puheenvuoropyyntöjä jäseniltä? Ei taida olla, mutta panepa nimeni myös luettelon. Viottilla olisi pari kysymystä. Ensinnäkin maatalouden kriisi, varanto, varaus. Kompromissiesityksessä ei ole mitään siitä, Haluaisinkin kuulla myös perusteluista, niin haluaisin kuulla esittelijän perusteluja tälle. Toiseksi 25 miljoonaa, jotka neuvosto on poistunut lähi yhteistyöstä. Me ja tämmöisen sellaisekseen. sellaiseksi. Näihin kahteen kohtaan halusin kuulla teiltä lisää. Se, grazie. Kiitos. Ymmärsikö oikein kysymyksenne, puheenjohtaja? kysyttä varauksesta, joka on otsakkeessa kaksi maataloudessa. Yli 200 miljoonaa oli siellä, kyllä. Niin Eli 200 miljoonaa varauksena – kaksi, kakkosessa. Oliko tämä kysymys? The question, the question is about B. Kysymys liittyy siihen, että miten tätä vahvistetaan. Lisätään tätä lukuja, koska kriisejä varmaan on jatkossakin maataloussektorilla. Haluaisin kuulla syitä tämän takana. Mitä syitä tämän takana on? infatti Kyllä, se on jätetty sellaisekseen. Totta kai voidaan sitä lisätäkin, jos, jos valiokunta niin haluaa. Kerätään sitten varoja muilta monen momenteilta. Eli vahvistetaan tätä kohtaa, tätä summaa. Mutta se täytyy sitten muualta kerätä. No sitten mitä tulee tähän leikkaukseen lähi josta kysyitte. Komissiokin tätä on, siis valiokuntakin on tätä halunnut, siis DV-valiokunta. Siksi halusimme noudattaa tätä linjaa, joka on myös tässä vastuuvaliokunnassa, joka oli leikkauksen puolesta. Okei, okay. thank you. Okei, okay. kiitos näistä selvennyksistä. Haluatko kukaan muu puheenvuoroa? No, siinä tapauksessa annan puheenvuoron yksinkertaisesti takaisin edustaja Viottille, esittelijälle, jos hänellä on vielä jotain sydämellä. Mr. Viotti, you would like to sum, sum it all up to say the last. Oletko tehnyt jotakin johtopäätöksiä tai sanon viimeisen sanan tähän keskusteluun? komissio. Pyydän anteeksi, komissio pyysi puheenvuoroa voidakseen vastata muutamaan kysymykseen, joten kuullaan ensin komissiota ennen esittelen loppusanoja. Yes, uh, thank you, chair. Kiitos puheenjohtaja. Anteeksi, herra Viotti. Rova Holmeier esitti muutaman kysymyksen komissiolle. No lyhyestä virsi kaunis todellakin lainsäädäntöehdotukset, jotka komissio eilen hyväksyi. Ja unionin tilapuheessahan Juncker sitä ilmoitti, niin sillä on myös omat budjettivaikutukset ensi vuonna, varsinkin Frontexissa ja ulkosuhdehallinnossa. E- EASossa tulkikorea. Me totta kai mietimme, miten tämä huomioidaan sitten oikeuskirjelmässä – joka ensi kuussa tulee. Mutta totta kai meidän täytyy katsoa, mitä rahaa on jo käytettävissä näille virastoille ja arvioida sitten sitä, mikä on lisätarve mahdollisesti. Ja mitä tulee Frontexin sitten ja 10 000 rajavartijaan, olemme arvioineet, että yhteispäätösmenettely tämän uuden ehdotuksen hyväksymiseksi veisi oman aikansa totta kai. Siksipä arvioimme että rahoitusvaikutus ensi vuonna sinällään ja aika reaaliseksi, koska se vain pikkuhiljaa rakentuu sitten kohti loppuvuotta tai ensi vuoden jälkipuoliskolla. Herra Gajer on todellakin oikeassa siinä, että tässä on useita eri luokkia näissä kymmenessä tuhannessa rajavartijassa. Totta kai tähän on varmasti hyvä palata myöhemmin tässä valiokunnassa. Mutta siellä on henkilöstöluokka, joka pikkuhiljaa syntyy vuosien saatossa, koska aikaa menee siihen, että heidät rekrytoidaan. Sitten tulee toinen luokka pitkäaikaisia kansallisia rajavartijoita, jotka on komennettu jäsenvaltiosta siis. Ja sitten totta kai tarvitaan korvaus myös siitä, että he voivat sitten korvata nämä ihmiset ja saada rahaa sitä varten. Sitten lyhyen aikavälin siellä olevia rajavartijoita, joihin vedotaan vain todellisen kriisin sattuessa. Totta kai tähän vielä palataan myöhemmässä vaiheessa. Eli tärkeä rahoitusvaikutus on vasta tulossa 2020 talousarvioesityksessä, joka esitetään ensi keväänä. Nimittäin jos 10 000 mennään kaiken kaikkiaan, kun siellä on kolme eri henkilöstöluokkaa 2020 asti, niin se on aika nopea menettely ja sillä olisi sitten aika iso rahoitusvaikutus vuonna 2020. Kiitos. Kiitoksia. Ja sitten Viotti. Haluaisin kiittää sihteeristöä. Esimerkiksi mitä tulee tähän kriisireserviin. Tällä hetkellä sitä ei voida korottaa, koska asetuksessa se ei ole mahdollista. Eli meidän täytyy tehdä sitten tarkistus talousarvioon ja tätä asetusta pitäisi muuttaa. Eli olin ymmärtänyt tämän kysymyksen aluksi väärin, niin suoka anteeksi. No sitten haluaisin kiittää kollegoita ja varjoesittelijöitä Eli yleisesti ottaen työtämme on pidetty hyvänä. Eli olen ottanut huomioon prioriteetit, joita on kollegoilla ja poliittisilla ryhmillä. Uskon, että olemme oikealla tiellä ja varmasti saamme aikaan sopimuksen, joka edustaa kaikkea. Tuovina päivinä ja seuraavissa kokouksissa Ehkä jo seuraavassa kokouksessa pystymme sopimaan niitä asioita, joista vielä emme ole täysin samalla linjoilla. Eli tietyt prioriteetit ja tietyt luvut voidaan katsoa vielä uudestaan silloin. Kiitos. Kiitos, edustaja Viotti. Äänestys tästä toimitetaan 25.86. päivä syyskuuta Brysselissä. Ja se tulee Strasbourgissa täysistuntoon 24. lokakuuta. Sitten mennään sovitteluun, joka alkaa 7. päivä marraskuuta. No niin, tämä oli kohta kolme. Se on nyt paketissa. Nyt siirrytään kohtaan neljä Kyse on verkkojen Eurooppa-välineen luomisesta. Esittelijä on edustaja Vaidere. kansanpuolesta. olkaa hyvä. Dear Petri, dear... Kiitoksia Petri, kiitoksia hyvät kollegat. Haluaisin esitellä lausuntoluonnokseni liittyen budjettikysymyksiin asetuksesta, joka liittyy verkkojen Eurooppa-välineeseen. Ja tämä koskee aikaa vuoden 2020 jälkeen. Kuten kaikki tiedätte, komissio teki rahoitusehdotuksen aikaisemmin tänä vuonna ja komissio on ehdottanut rahoitusta 42,3 miljardia tällä, tämänhetkisillä hinnoilla, eli 37 miljardia tämän vuoden hinnoilla ja seitsemän vuoden kaudeksi 21, vuosi 2021-2027. Tämä on merkittävä sitoumus ja askel oikeaan suuntaan, mutta jos kunnianhimo ei ole näin paljon, niin silloin emme voi tarjota rahoitustukea esimerkiksi laajoihin infrastruktuurihankkeisiin, jotka on jo käynnistetty tai jotka ovat vasta suunnitteluvaiheessa. Tällä välineellä halutaan keskittyä hankkeisiin, jotka, joissa on paljon lisäarvoa hankkeita, joilla on rajat ylittäviä vaikuttavia ja jotka liittyvät Euroopan laajuisiin palveluihin ja järjestelmiin. Tällaisissa hankkeissa jat- rahoituksen jatkuvuus vuoden 2020 jälkeen on keskeistä. Ja kun ajatellaan aikataulua ja selkeyttä, niin puhun nyt Verkon Euroopan osasta, joka liittyy liikenteeseen. Eli Rail Baltica on tärkeä osa tätä hanketta. Itse olen Latviasta ja asun lähellä Venäjän rajaa. Joten varmaan voin korottaa, kuinka tärkeää on jatkaa Euroopan yhdentymistä. Liian pitkään joudumme kärsimään neuvosto käytänteistä, epämukavista ja hitaista junista ja riittämättömistä raideverkostoista. Rail Beltica on nopea hanke, jossa mukana on Suomi, Baltian maat, Puola ja ehkä jopa Saksa. Tämä on myöskin suurin yhteinen hanke Baltian maiden historiassa. Omin päin ei, meillä ei olisi varaa mihinkään tällaiseen. Ja olen ylpeä sanoksane, että Rail Baltica on yksi EUn painopistealueista. Se on yksi puuttuvia osia Euroopasta. Ja eilen, kun täysistunnossa puhuttiin budjetista, komission jäsen Oettinger mainitsi kaksi tärkeää hanketta. Brenner Base tunneli ja Rail Baltica. Komission jäsen totesi, että maksujen viimeistyminen vain lisää kustannuksia tulevaisuudessa, ja kummatkin hankkeet ovat osa tnt verkkoja ja ne olisi tarkoitus saada päätökseen vuoteen 2030 mennessä. Ja näin luodaan 7,5 miljoonaa työpaikkaa vuosina 2000 17 2030. Ja bruttokansantuote tulee nousemaan 1,6 prosentilla EU-ssa vuonna 2030. Se on merkittävää. Ja tämä, tällaiset hankkeet eivät palvele ainoastaan yhtä tai kolmea jäsenvaltiota, vaan tämä on yhteinen hanke meille kaikille. Raideosuus Baltian maissa pitäisi saada päätöksenä 2024 Tallinnan, Riikan ja Kaunaksen yhteys pitäisi saada käyttöön 2025 ja Varsovan yhteys sitten 2030. Eli raidealan pitäisi olla selkeä prioriteetti seuraavissa rahoituskehyksissä ja siihen pitää varata rahoitusta. Meidän täytyy hyödyntää mittakaavaetuja ja niitä saadaan, kun on yhdistettyjä raideyhteyksiä. Se on myöskin ympäristöystävällistä ja tämä on yksi turvallisimpia liikennemuotoja. Raideliikenne aiheuttaa myöskin energiasäästöjä. Eli kiitoksia ja nyt odottelen teiltä tarkistuksia ja hedelmäistä keskustelua. Kiitos. Thank you, Ines. Kiitos Ines. Näen täällä vain yhden varjoesittelijän tätä aihetta varten. Eri edustaja Turvalas Aldesta, olkaa hyvä. Ai sai. Näkökykynä, Saroma, on aivan täydellinen. No eipä tässä paljon kerrottavaa ole arvon yleisölle tästäkään. Totta kai olemme kiitollisia esittelijälle hänen lähestymistavastaan – Itämeren, Itämeren ongelmiin. Se on osin myös Suomen ongelmaa. Totta kai kaikkein eniten olemme kiinnostuneita verkkojen Eurooppa-välineistä ympäristön näkökulmasta. Tämä läpäisyperiaatehan meillä nyt on mukana kaikissa asioissa – Palaamme asiaan muutamalla tarkistuksella, kiitos. Still no Swedish, thank you. Eikä vieläkään tullut ruotsia. Ei minun näkönyt ihan täydellinen ole, koska SNDllä on varjoesittelijä, edustaja Popa. E Kiitoksia, puheenjohtaja. Minä olen täällä ihan uusi jäsen, joten ymmärrän hyvin, että ette minua huomannut Tämä on erittäin tärkeä mietintö. Se pitää ihan paikkansa. Muutamasta seikasta pitäisi keskustella vielä hieman laajemmin. Kaikki kolme seikkaa, jotka tässä mietinnössä otetaan esiin, ovat erittäin tärkeitä. Esittelijä on tehnyt joukon tarkistuksia ja olemme keskustelleet kaikista luvuista nähdäksemme, kuinka tai millainen päätös asiasta voidaan tehdä. Meillä on vielä aikaa ja me voimme hoitaa se kunnolla. Lukuisia seikkoja voidaan vielä ottaa keskustelun kohteeksi. Voimme käydä ne yhdessä lävitse ja sitten päättää, mihin suuntaan asioita viedään. Uh, Sihteeristö on tehnyt niin ikään aivan loistavaa työtä, niin kuin esittelijäkin. Guen suhteen en enää muista, oletteko te varjoesittelijä ette, mutta nyt saatte puheenvuoron joka tapauksessa, olkaa hyvä. Ja como ponente en la sombra. Kiitoksia. Guen varjoesittelijänä haluaisin todeta, että tavoite yhdistää Eurooppa, infrastruktuurien eurooppalaistaminen liikenteessä ja energiayhteydet ovat erittäin suuri lisäarvo, jota pitää edelleen kehittää. Meillä pitää olla kestäviä tavoitteita jotka hyödyttävät kaikkia. Tämä meidän täytyy taata. Kysymykseni on, käsitelläänkö budjettivaliokunnassa vain teknisiä tarkistuksia? Esimerkiksi ei pidä sekoittaa tämänhetkisiä hintoja vuoden 2018 hintoihin, vai teemmekö sitten erilaisia tarkistuksia esimerkiksi mitä tulee näihin tukiin, jotka liittyvät sotilaalliseen liikkuvuuteen – koska sinähän ollaan sijoittamassa yli 600 miljoonaa. Ja otetaanko nämä varat sitten kohesiorahoista vai jos sitten katsotaan energiakysymyksiä, niin olemme hiukan huolestuneita, kun näemme, miten infrastruktuurien kehittäminen on siis infrastruktuuria, jotka eivät ole ympäristön kannalta kestäviä. Viimeksikin suuri osa näistä investoinnista meni infrastruktuureihin, eli budjettivaliokunnassa täytyy ottaa huomioon myöskin nämä kysymykset ja tällaiset budjetin muutokset. Kiitos. Thank you and... Kiitoksia. Edustaja Tarand sitten vihreistä. You. Kiitos. Olen samaa mieltä rouva Vajedereiden lähestymistavan kanssa, että vaikka Eurooppa on tärkeä väline poliittisesti Euroopan unionille. Periaatteessa me tuemme hänen lähestymistapaansa, mutta pari kommenttia tekisin kuitenkin, jotka ovat, eh, liittyvät enemmänkin TRAN-valiokunnan huoliin kuin meidän huolimme. Minun maassani 55 prosenttia väestöstä ainakin tiedustelussa vastustaa sitä hyvin hämärää valmistelu, joka liittyy Rail Baltikaan. Ja se on iso ongelma Euroopalle. Nimittäin, jotka tähän syyllistyvät ovat meikäläisiä komission jäsen Virosta ja sitten tilintarkastustuomioistuimen virolainen jäsen. Se on häpeäksi Euroopalle Virossa. Toiseksi mainitsitte, että 7,5 miljoonaa työpaikkaa syntyisi jos nyt oikein ymmärsin, niin minäpä kerron teille, että on kolme miljoonaa liittolaista ja latvialaista ja runsas miljoona virolaisia. Kaikki sitten, kai sitten menevät rautateille töihin, ei kukaan tänne enää riitä. Uh, thank you, Mr. Taran. Kiitos edustaja Taran. Onko muita puheenvuoropyyntöjä? Ei taida olla, joten aikataulu on seuraava. Tarkistukset pitää jättää viimeistään ensi tiistaina syyskuun 18. päivä kello 12. Budjettivaliokunta äänestää lokakuun 8. tai 9. päivä. Ja ITRE puolestaan, ITRE TRAN äänestävät marraskuun 22. päivä. Tähän päättyy kohdan neljä käsittely ja siirrymme ei kun anteeksi, pyydän anteeksi. Mikäli komissio haluaa sanoa jotakin, niin olkaa hyvä vain. Um, uh, first... Ihan pari sanaa. Eli kiitoksia. Puhuin työpaikoista, mutta puhuin siis työvuosista. Se on ihan eri asia. Eli anteeksi. Mutta vastaisin kollegoilleni, jotka ottivat kantaa. Kiitoksia. Odottelen teiltä tarkistuksia ja Guen kollegalle vastaisin, että me voimme tehdä sellaisia tarkistuksia, joita haluamme. Ja pääasia on se, että saamme aikaan konsensuksen tämän mietinnön osalta. Eli lähettäkää minulle tarkistuksia ja jatkamme sitten tätä hedelmällistä keskustelua. Kiitos. Kiitos Rova Vaidere. No niin, nyt sitten eteenpäin. Kohta viisi. Unionin avaruusohjelman ja unionin avaruusohjelmaviraston perustamisesta on kyse. Edustaja Howard on esittelijä. Olkaa hyvä. Kiitos. Avaruusala on valtava tärkeä Euroopan unionille. Sen arvo on 53 miljardia euroa ainakin vuosittain työllistäänkin 231 000 korkeasti koulutettua ammatti-ihmistä ja ihan valtavasti väkeä myös tuotannossa. Keskeiset tavoitteet Euroopan avaruusohjelmassa liittyvät teknisen riippumattomuuden unionissa ja turvallisuuden edistämiseen unionissa niin, että vielä vaikuttavammin voidaan puuttua globaaleihin haasteisiin ilmastonmuutokseen muun muassa niin, että saadaan taloudellista hyötyäkin Euroopan unionin kansalaisille kuten myös itse alalle. Väistämättä, totta kai kuten avaruusilmat aina, kumppanuutta yksityisen ja julkisen sektorin välillä. Ja totta kai Tyyriskin ohjelma. Mutta me olemme kuitenkin pystyneet osoittamaan, että mittakaava edusta on hyötyä Euroopan unionissa ja lisäarvokin siitä koituu ja sen valtioille, kun yhdessä toimivat. Totta kai se on menestystarinakin. Galileo ja Egnos ovat esimerkkejä siitä. Näin saamme riippumattomuutta navigoinnissa satelliittipuolella ja näin siitä on hyötyä jo autoteollisuudessa. Ja kun saadaan Kopeduksesta ja muualtakin tietoa, ja näin voidaan vaikuttavia puuttua ilmastonmuutokseen, maatalousohjelmiin, kalastuspolitiikkaan ja kestävän kehityksen tavoitteisiin. Tämä lausunto keskittyy pääosin teknisiin budjettikysymyksiin, totta kai, koska kai se nyt on erityisvaliokunnan tehtäväkin puuttua niihin kohtiin ohjelmassa, mutta olen ehkä vähän maksanut laajemman lähestymistavan kuin jotkut muut budjettiihmiset, mutta selitänpä syyt siihen. Ensinnäkin me olemme pyrkineet huomioimaan luvuille yhte, yhtenäisen perustan, kuten näette näistä tiedoista 2018 hinnoin. No, ovat vaaransa on yhdessä asiassa budjetin näkökulmasta, nimittäin että tulisi jotain uusia tehtäviä virastolle, joka aiemmin geopaikannusta käsitteli ja satelliittikysymyksiä. Ja näin sitten saatiin myös avaruusohjelman virastoaikaan. Totta kai ohjelman tulokset kuuluvat täällä kansainväliselle avaruusvirastolle, joka menee yli ohi Euroopan unionin. Tässä on tietenkin vaarana päällekkäisyys. Ja niin talousarvoviranomaisen on syytä olla tarkkana tässä, miten virasto kehkeytyy. Ihan järkevä ehdotus, joka komissio on tehnyt, että tässä jotenkin voitaisiin saada parempia tuloksia markkinoillekin tästä ohjelmasta ja virastolta, mutta tämä aika löysä muotoilu. olemme sitä halunneet vähän tiivistää niin, ettei tule tarpeetonta päällekkäisyyttä. Ja että tarpeetonta raportointia ei tule, vaan että nämä tekisivät yhteistyötä eivätkä kisailisi keskenään. Toiseksi sisältöön liittyen tämäkin liittyy muotoiluun. Tässä ehkäpä tämä on turhankin tiukasti muotoiltua. Eh, tekniikka, lähteiden käyttö sinällään ihan kunnioitettava tavoitteena, mutta ei nyt ole tarkoitus, että vain leikataan liimataan muualta erityisalueelta. Kun ajatellaan avaruustekniikkaa ylipäätään, niin tyypillistä on, että usein on vain, onko planeetalla vain yksi lähde jollekin tietylle tekniikalle – ja se pitäisi myöntää myös näissä muotoilussa, eikä sitoa tätä ohjelmaa ehkä Sveitsistä tai Yhdysvalloista joitakin satelliitin osa, osia tai atomikelloja, ties mitä, ei pitäisi tarpeettomasti rajoittaa mahdollisuuksia käyttää niitä ohjelmassa, kun niitä hankitaan. Koska jos näin tehtäisiin, niin tavallaan siinä palattaisiin olla ruutuun tai sitten pitäisi jotenkin kiertää sääntöjä, että saataisiin haluttu tulos aikaan, mikä on ihan naurettavaa, eikä kauhean läpinäkyvääkään. Eli siihen olen tarkistukseni puuttunut. Mitä tulee sitten summin ylipäätään, niin en halunnut niitä kasvattaa yli ohi sen, mitä oli alkuperäisessä ehdotuksessa MRKssa – Teidän on hyvä olla tietoinen siitä, että Itressä käydään keskustelua yhdestä vähäisemmästä seikasta, joka liittyy Satkomiin. Se oleva puolestaan liittyy avaruusjätteeseen. Ei pidä vähätellä tietää sitäkään, kun siihen paneutuu, niin on se ihan vakava asia. Ja voi olla, että erityisvaliokunnassa halutaan laajentaa tätä summaa. Ehkä 500 miljoonan euron verran MRK kaudella. Ehkä sitä olisi hyvä vakavasti mietittävä myös. Ja totta kai tämä viraston näkemys, ja lupasin tuolla sen myös julkisuuteen, että Euroopan avaruusvirasto on sitä mieltä, että jos Koperniksessa ei rahaa riittävästi ole, niin no ehkä tähän voidaan sitten puuttua, miten järkyttävällä tavalla ole rahoitettu. Mietitään sitä MRKssa. Um, ähm, Kiitoksia. Ainoa esittelijä, jonka jälleen kerran huomasin, on taaskin edustaja Turvalts. Oletko sinä nyt ihan varma, että haluat puhua ruotsia? Kiitoksia. Kun se nyt jälleen tuli tämä pyyntö, niin on vihdoinkin puhun ruotsia. Toteasin, että olemme aika tyytyväisiä tähän lausuntoon luonnokseen, jonka John Howard on laatinut. No, yleensä on keskustelua avaruusohjelmasta, joka liittyy populistiseen näkemykseen, että se on tyyristä eikä mitään saada aikaan. Ja se ei pidä paikkansa. Jos ajatellaan avaruusohjelmia, niin siellä saadaan aika valtavia säästöjä, kun valvotaan sitä, mitä maataloudessa tapahtuu, mitä tapahtuu hiilidioksipäästöissä metsissä ja niityillä. Eli on monta syytä sille, että jatketaan tätä ohjelmaa. Me aiomme tätä tukea parhaan kykymme mukaan. Ja sitten pari kysymystä Hauefin lausuntoluonnoksessa, johon kyllä vielä palataankin, kuten hän itsekin täällä tähdensi. Kohta 12, tarkoitus 12, kolmannet maat. Tässä on oma vaaransa, että yhdistynyt kuningaskunta muutaman ajan kuluttua on kolmas maa. Ja avaruusasioissahan yhdistyneellä kuningaskunnalla aika keskeinen osan. Ehkä on täysi syy palata siihen. Ja sitten toiseksi tarkistus 14. Valmistelija on siinä esitellyt, että siinä olisi äänioikeutettuja jäsenvaltioita johtoryhmässä – tässä meillä on erilainen lähestymistapa ollut aiemmin, mutta Aldessa keskustellaan tästä vielä. Voidaanko ehkä tukea Hauathia tässäkin? Toivottavasti puheenjohtaja on nyt tyytyväinen tähän suomalais-ruotsalaisenkin panokseen. Kiitos tästä, herra Turvalds. No niin. Jatkuvasti on hämmennystä sen osalta, kuka on minkäkin poliittisen ryhmän varjoesittelijä. vaikka meillä oli suuria ongelmia viime viikolla, vika ei olekaan minun korvieni välissä, koska jonkinlaista tiedotusongelmaa tuntuu poliittisten ryhmien sihteeristön välillä. Koska minulla kerrottiinkin yhtäkkiä, että kansan puolella onkin varjoesittely, eli edustaja Holmeier, olkaa hyvä. Well, uh... Ei mitään ongelmaa. Täytyy parantaa viestintää sihteeristön ja parlamentin välillä. Ei mitään ongelmaa. John tietää tämän Eli kiitoksia John tämän lausunnon esittelystä. Olen täysin samaa mieltä kaikista asioista, jotka mainitsit. No niin, nyt jatkan sitten saksaksi. Olit ihan oikeassa, kun sanoit, että Kopernikus on alirahoitettu. Tätä pitää tarkastella vielä hiukan lähemmin, koska jos heti aluksi on alirahoitusta, niin se on ongelma. Ei tämä tilanne mitenkään dramaattinen ole, mutta jos jo tässä vaiheessa on ongelmia, niin nämä ongelmat sitten voivat vain paheta ajan myötä. Eli tästä ehkä pitäisi vielä keskustella, eli mitä teemme tällä alalla. Sitten Galileon rahoitusta pitää tarkastella lähemmin. Ehkä siellä on jotain korvauksia, pitää tehdä jossain vaiheessa. Ja sinäkin mainitsit ESAN. Se liittyy eri virastoihin ja hankkeisiin, jotka ovat komission hallinnossa. Ja kilpailu ei tässä kohtaa välttämättä ole hyvä asia vaan nyt kysehän on koordinointielimestä. Tämä sopimus olisi pitänyt saada aikaan jo aikaisemmin ja meillä pitäisi olla yhteinen yhteistyörakenne tällä alalla, jota komissio kyllä ei ole halunnut kovasti. Ja olen huomannut, että tässä on pyritty tuplaamaan ESAn tehtävät ja mielestäni se on väärin. Esällä on omat tehtävänsä ja meidän täytyy pitää huolta siitä, että saamme aikaan synergiaa tällä alalla. Komission ja ESAn välillä on yhteistyötä, mutta olen huomannut, että viestintä ja koordinointi on vielä aika heikolla tolalla ja täytyy varmistaa, että tietyt prioriteettialueet ESassa yhtäkkiä siirrettäisiin muisiin virastoihin. Eli meidän täytyy varmistaa, että meillä on järkevä tehtävänjako. ESA on hyvä virasto. Myöskin Iso-Britannia on siinä mukana. Kysehän on hallitusten välitestä rakenteesta ja jäsenvaltiot antavat tiettyjä hankkeita ESAlle – komissio niin ikään, mutta kuitenkin olisi tärkeää, että tätä alaa tarkastellaan hiukan lähemmin. Meidän ei pidä tehdä päällekkäistä työtä, vaan meidän pitää koordinoida tätä työtä, eikä meidän pidä kilpailla toisiamme vastaan. Se nyt ei välttämättä ole se, mikä on tavoitteemme. Sitten puhuit avaruusromusta. Se on tietysti hyvin kiireinen kysymys ja meidän pitäisi puuttua tähänkin välittömästi, koska avaruusromu ja avaruusroska, jos katsoo näitä analyysejä, niin se on aika vaikuttava kokemus, kun lukee vähän tarkemmin näistä asioista. Eli sieltä näkee, että avaruus ei olekaan kauhean suuri, vaan välillä se on aika, siellä on aika paljon ruuhkaa. Eli tästä asiaa pitää tarkastella, se on selvää. Hankkeet pitää rahoittaa kunnolla ja meidän täytyy varmistaa, että omien, oman eurooppalaisen teollisuuden kilpailukyky pysyy hyvänä verrattuna aasialaisiin ja yhdysvaltalaisiin hankkeisiin. Ne pitää varmistaa uusissa rahoituskehyksissä. Yhdysvaltojen hallitus tukee esimerkiksi rakentien rakentamista massiivisesti, eli paljon enemmän mitä EU:ssa on myönnetty rahoitusta. Meidän pitää varmistaa, että meillä on yhtäläiset toimintamahdollisuudet ja että Euroopan teollisuus pystyy liikkumaan ja pystyy edistämään tätä teknologiaa. Iso-Britannia toivottavasti pysyy kumppaninamme ja toivottavasti näin on sitten vielä ensi vuoden maaliskuun jälkeen, ja toivottavasti pystymme löytämään yhteisiä ratkaisuja. Ja lopuksi vielä nämä downstream-palvelut. Niiden osalta on vielä paljon parantamisen varaa. Ja kun ajatellaan tätä Prahan virastoa, se on mielestäni hyvä, niin voitaisiinko sinne antaa vielä satelliitit, koska jos kaikki tehtäisiin Prahasta käsin, niin se nyt ei ole helppoa, mutta olisiko se järkevää, jos sitten kolmansissa maissa, missä se on tarpeen, ja myöskin EUn sisäpuolella pitäisi olla satelliittiyhteyspistejä. Ja sitten Prahan kanssa yhteistyössä pystymme sitten tekemään toimia näiden downstream-palveluiden osalta. Eli tämäkin on yksi asia, josta meidän täytyy vielä keskustella. Kiitos. Thank you very much, uh, Madam Holma. Kiitos paljon, edustaja Holmeier. En todellakaan halua jättää ketään ulkopuolelle, mikä joku haluaa sanoa jotakin tästä asiasta, niin ilmoittautukaa ihmeessä. Onko komissiolla mitään lisättävää? Ai on, mutta ihan lyhyesti vain. Thank you, Chair. Kiitos. Täällä on Grow-pääosaston kollega, joka haluaisi puhua lyhyesti, mikä teissä. Parola. Kiitos puheenjohtaja, kiitos, että sain puheenvuoron. Komissio halusi kiittää esittelijä tekemästään työstä mietintö menee hyvään suuntaan. Siinä vahvistetaan komission ehdottama talousarvio. On vain kaksi seikkaa, joita voisimme kommentoida. Ensinnäkin hallintopuoli, siitä puhuttiin jo keskustelussa. Mahdollisuus laajentaa viraston toimia on erittäin tar- rajat, tarkalla rajattu asetuksessa. Toiseksi johtokunnan kokoonpano ja äänestysmalli. Se ei siinä voida tehdä muutosta. Emme en näe mitään lokita siinä, että lakia säätävä elin ryhtyisi puuttumaan äänestyskäyttäytymisen tai äänestysmenettelyihin ja johtokunnan kokoonpanon teknisessä virastossa. Lopuksi vielä edustaja Hauth. Uh, yes, thank you. Uh... Kiitos kaikille puheenvuoron pitäneille. No sen verran sanoisin Grow-pääosastolle, että kirsin ylös, mikä totesitte. Mutta minä nyt vain olen sitä mieltä, että vastuueritelmä ei ole riittävän selkeä. Aina sitä voisi kohentaa ja siihen me tähtäisimme tässä. Kiitos herra Turvalts järkevästä näkemyksestä liittyen maatalouden tuottavuuteen. Minä kävin joillakin tiloille ihan hiljattain kesän aikana. Siellä kaljelijoita käytetään, jotta voitaisiin kohentaa sadonkorjuu tuottavuutta tiloittain. on aika hämmästyttävää, miten tuottavuus voi kasvaa. Eli epäilemättä ihan hyvä käytännön esimerkki myös ohjelmien vipuvaikutuksesta. Herra Turvalt varmasti tietää myös, että minä kyllä huomasin tämän vaaran, että 1990 saattaa tulla jopa kolmas maa. Se on joskus putkahtanut esille jossain asiassa. Olen ilahtunut, että mitä nyt kuulin tältä valiokunnalta, niin valitettavasti eri tasolla ihmiset ovat poteroihin asettuneet, myös ajattelen Galileon asemaa, että kukaan ei enää sitten perännyt kannasta, kun pelkevät menettävänsä kasvonsa. Nyt pitäisi vain päästä tästä umpikujasta. Varmasti kyllä onnistuvat, jos herrat Turvalds, brittilehdistö ovat seurannut. En syytä, jos ette seuraa lehdistöä siellä, niin olette varmasti kyllä huomannut, että on olemassa ehdotus, että pitäisi olla Galileo keksiä Minä naureskelin aika lailla silleen. No, minä nyt olen yrittänyt tässä eri muotoilulla virastojen kohdalla, varmaan Rova Holmajerkin tähän tarttui, on se, että päästään tästä, että on vain jokin oma potero tehtävänä tai usein joku haluaa haalia ja haalia yhä enemmän tehtäviä, eli meidän pitäisi tästä päästä eroon. Downstreamissa luvut ovat järkyttävät. Jos ajatellaan avaruusjätettä esimerkiksi, niin minä lämpenen ajatuksella, että tätä ohjelmaa voidaan laajentaa, että se käynnistyisi kunnolla. Mutta itsessään pitäisi sitä kunnon perustelut vain sille, ettei vain ole tarkistuksessa pari riviä, niin kuin tähän asti, mitä minä ainakaan olen nähnyt. Ja todellakin, mitä tulee downstream-palveluihin, niin, niin varjoesittelijät kanssa katsotaan tätä lähemmin, että saadaan hyvä lausunto. Kiitos. Aikataulu on seuraava. Tarjistukset täytyy jättää ensi tiistaina 18. syyskuuta viimeistään kello 12. Budjettivaliokunta äänestää 8. tai 9. päivä ja ITRE puolestaan marraskuun ensimmäinen päivä. Seuraava asia. Ja koska on seuraava asia, ja koska puheenvuorot pitenevät sitä mukaan, kun kokous etenee, pyydän, että puhutte melkoisen lyhyesti ja ytimekkäästi. Seuraavassa, seurauksen vuorossa neuvoston ja komission neuvoston ja parlamentin ehdotus Horisontti Eurooppa asetukseksi ja ohjelmaksi, jolla tällä ohjelma pistetään täytäntöön. Edustaja Turvaa. Niin esittelen kaksi asiaa, asetus ja päätös. Mehän kaikki tiedämme, että tutkimus ja innovaatio on yksi EUn painopistealueita. Joskus haluaisimme olla aivan eturintamassa, vaikkakaan edes tässä valiokunnassa emme aina ole ihan tilanteen tasalla. Meidän tulee tukea näitä hankkeita myöskin rahoituksen kautta. Horisontti 2020 on yksi menestyksekkäimpiä hankkeita EU:ssa. Komission ehdotus on kehitystä eikä mikään vallankumous. Ja korostaisin, että vielä ei ole päästy kolmen prosentin tavoitteeseen BKTstä tutkimuksiin ja investointiin Tämä ilmeisesti on unohdettu. Horisonttihankkeella voidaan päästä tavoitteeseen, jos jäsenvaltiossa tehdään myöskin kansallisia ponnisteluita, ja on hiukan huolestuttavia tendenssejä jäsenvaltiossa tällä hetkellä. Siellä leikataan investointeja tutkimuksiin ja innovointiin. Ja meidän pitäisi päästä eroon tästä huonosta tavasta lausunnoissaan ehdotuksia korottaa rahoitusta 120 miljardiin tämän hetkisillä hinnoilla, siis vuoden 2018 hinnoilla. Tämän summan puolesta meidän täytyy taistella. Jotkut valiokunnat menevät vielä korkeammalle ja tämä on mainittu erikseen päätöslauselmassa. No sitten muut luvut, ne voitaisiin muuttaa prosenttiluvuiksi, se olisi hiukan helpompaa kun yritämme mukauttaa sitä viimeisellä neuvottelukierroksella. Komissio on ehdottanut, että joustavuus rahoituskehyksissä olisi 15 prosenttia, mutta horisonttihankkeessa joustavuus olisikin vain 10 prosenttia. Tätä emme nyt ihan ymmärrä. Meidän pitäisi mukauttaa tätä niin, että hankke, tämä voidaan korottaa 15 prosenttiin, mutta korot, rajoitetaan korotus 5 prosenttiin. Eli näin voimme priorisoida EUn hankkeita ja näin voimme suojella sitä niin samalla tavalla kuin ESIR. Esimerkiksi mitä tapahtui ESIR niin leikkauksille. Ja myöskin ilmastotavoitteet 30 prosenttia. Tätähän parlamentti pyysi. Ja päätöksessä ehdottaisin, että työohjelmaa mukautetaan Meillä on täytäntöpanosäädös, mutta työohjelmassa on sääntöjä, jotka vaikuttavat huomattavasti talousarvioon. Ja esimerkiksi haluaisimme, että näitä summia muutetaan delegoidulla säädöksillä. Ja haluaisin kuulla teiltä palautetta, jotta saamme aikaan mahdollisimman hyvän tutkimus- ja innovointiohjelman Eurooppaan. Kiitos. For e Kiitoksia. Sitten edustaja Deutsch kansanpuolen varjona. Thank you very much, dear. Kiitoksia kovasti parahin puheenjohtaja. Minä haluaisin kiittää esittelijää lausuntoluonnosten esittelystä. Ensinnäkin talousarvion näkökohtia kävisin läpi, jos ajat horisontin summia – 94,4 miljoonaa euroa seuraavassa MRKssa. Täytyy muistaa, että Euroopan parlamentti halusi merkittävästi kasvattaa summaa. Jos nyt täytyy huomioida Brexit-laskelmissa ja brittien tutkijoiden ja yliopistojen tuen saajina, niin Euroopan komissio summa seuraavalle seitsemälle vuodelle. Euroopan horisontissa 2027 valtiokeskiä on 50 prosenttia enemmän verrattuna edelliseen jakoon edellisellä kaudella. Edelleen perustuen näihin talousarvonäkökohtiin on tuotava esille se, että ei ole mitään summia jäsenvaltiolle tarjottu Euroopan horisonttitutkimusohjelmassa. Kun minä nyt tulee kohesiomasta, niin minä haluaisin tuoda esille sen, että tutkijat niin kutsutuista uusista jäsenvaltioista edelleen lahavat jäljessä, ajatellen menestyksellisiä hankkeita Euroopan horisonttiohjelmassa. Me haluaisimme, että edelleen ponnisteltaisiin, jotta voidaan vahvistaa heidän osallistumistaan tutkijoina tai alueina silloin, kun alueella on heikompaa innovaatiota ja tutkimusta. Meidän täytyy miettiä maailmantieteellistä epätasapainoa rahoituksessa ja sen valtioiden kesken esittää sitä, että huomioidaan myös alhainen onnistuminen horisontissa ja niin, että luotaisiin uusia osaamiskeskuksia. Kolmanneksi, kaikkien suurimpia voittajia seitsemän vuoden aikana vuoteen 2021 asti voisi olla innovaatio niin, että Euroopan työpaikka turvattaisiin tässä jatkuvasti muuttuvassa teknisessä ympäristössä. Euroopan pitäisi keskittyä tutkimukseen ja kehitykseen, innovaatiovalmiuksiin Euroopan taloudessa. Näin me voisimme valmistautua tuleviin haasteisiin. Sitä enemmän meillä on voitettavaa ja hyödyntää tutkijoita kaikkien se valtioiden iloksi ja hyödyksi. Kiitos. Thank you, Mr. Deutsch. Kiitos edustaja Deutsch. SNTn nimissä edustaja Howard. Um, thank you. Kiitoksia puheenjohtaja. sinne mietinnöt ovat laajalti ottaen erittäin hyviä. Ilomin eteen yhteistyötä hänen kanssaan ja parannan vielä tekstiä. Tämä on erittäin hyvä lausunto. Siitä olen varma. Mikäli seuraa budjettivaliokunnan kokouksia internetissä, niin tietää, että minä kannatan tämän ohjelman laajentamista. Hienoa, että lausunto heijastelee parlamentin näkemystä asiassa sen osalta, kuinka tätä ohjelmaa pitäisi laajentaa. Horisontti on ylipuukattu ikään kuin kaikkiin tarpeisiin ei voida vastata. Komission ilmoitus, joka liittyy monivuotisen rahoituskehykseen, heijastelee niitä lukuja, jotta ymmärtää jotain lukujen osalta, jotka ovat tulossa tähän. Olen Deutschille kiitollinen siitä, että hän otti esiin Brexitin vaikutukset Yhdistyneen kuningaskunnan edustajana en halusi koko ajan jankuttaa Brexitistä, mutta se on ihan vääjäämätön tosiasia. Sen vaikutus tulee olemaan merkittävä tämänkin ohjelman kohdalla. Yhdistyneen kuningaskunnan potentiaalinen läsnäolo, mukanaolo. Siis toivon mukaan emme jätä EUta, mutta mikäli yhdistynyt kuningaskunta on kolmas maa ja osallistuu tähän ohjelmaan eri tavalla kuin jäsenvaltiot, niin tästä olisi hyötyä, merkittävää hyötyä Euroopan unionille ja tälle ohjelmaisi tästä huomattava hyöty. Mutta mikäli liikaa rajoitetaan kriteereitä sen osalta, ketkä pääsevät mukaan, ja Yhdistyneen niin kuningaskunnan tutkimuslaitokset ovat maailman johtavia tutkimuslaitoksia. Ja mitä useampi kansainvälinen tutkimuslaitos tekee yhteistyötä tässä ohjelmassa, niin sen parempi. Tämä jo kaksi seikkaa. Mikäli rajoitetaan liikaa pääsyä ohjelmaan, ohjelman laajuus heikkenee, vähenee ja myöskin huippuosaaminen vähenee, joka on kuitenkin tässä tärkeässä asemassa saman taloudellinen hyöty, jota loppujen lopuksi saadaan tästä ohjelmasta, vähenee, mikäli ollaan liian tiukkoja pääsyn suhteen. Tämä on se väärä tapa lähestyä asiaa. Tätä pitäisi välttää kaikin keinoin. Lisäksi kolmansien maiden osallistuminen tai maksuosuuden ohjelmaan toimitetaan budjettiviranomaisille budjettiviranomaisten käyttöön. Toivon mukaan ohjelman avulla pystytään suojelemaan myöskin perustutkimusta ja puhdasta tiedettä, koska ilman perustutkimusta ja sitähän jatkuvasti leikata kansallisesta talousarviosta ilman perustutkimusta, asiat eivät etene, edistystä ei tapahdu. Turvallisin tekniset tarkistukset otan tarkkaan syyniin. En aikonut mainita erä, erästä asiaa, mutta sanon se nyt kuitenkin. En oikein ymmärrä, miksi käytetään tässä prosentteja, kun te puhutte tästä ohjelmasta, mutta minä tiedän hyvin, että tavalliset ihmiset eivät tuita prosentteja niistä paljon ymmärrä, vaan pikemminkin ihmiset ymmärtävät lukuja. Koska prosentit ovat hieman hankeammin sulatettavia kuin luvut. Tämä minua huolestuttaa hieman. Kiitos. Onko muita puheenvuoropyyntöjä? Aikaa ei kyllä kovin paljon ole. Onko komissiolla jotain lisättävää? Very briefly, very briefly. Ihan lyhyesti. I'll be very brief. Minä puhun kyllä lyhyesti. Ehkäpä palattekseen 10 ja 15 prosenttiin, niin tämä 10 prosentti ehdotuksessa tämän oikeusperustan nojalla liittyy siihen poikkeamaan, jonka komissio voi tehdä, joka voisi talousarvon esitykseen 15 prosenttia on toimielinten väliseen sopimukseen liittyvä. Tämä on se kokonaispoikkeama, joka on annettu talousalueen viranomaiselle ohjelmien aikana. Kaksi eri käsitettä. Olisin samaa mieltä herra Hauafen kanssa, että komissiossakin haluaisimme antaa sinne summia ohjelmille eikä prosenttiosuuksia. Se on helpompi ymmärtää. Kiitos. Thank you. Kiitoksia. Ajattelin sanoa, että pistä tämä paketti minuutissa, mutta en täällä ole Karova Holmari. En ole varma, halusikohan sanoa jotakin kiinteistöpolitiikasta vai ei? No, ole hyvä. Eh, Kiitoksia. Deutschelle olemme miettineet tätä ongelmaa, koska olemme nähneet, että osa Euroopasta etenee nopeasti ja osa ei. Eli jos katsotaan näitä jälkeenjääneitä alueita, niin siellä on hyvin hälyttäviä lukemia. Mutta ei tätä voida ratkaista sanomalla, että meidän täytyy löytää uusia tapoja toimia. Olemme puhuneet alueiden komitean kanssa. Meidän täytyy miettiä uusia tapoja toimia ja saada näitä jälkeenjääneitä alueita mukaan. Eli voimme kyllä käsitellä tulevaisuudessa näitä ongelmia yhdessä, Sitten puhuttiin tästä huippuosaamisesta ja brittiyliopistoista. Tämä on haaste. Sitten prosenttiluvut ja määrät. Teknisistä syistä nämä prosenttiluvut ovat helpompia, koska sitten ne voidaan muuttaa luvuiksi. Mutta ne, jotka on jo, jos jotkut haluavat näitä tarkkoja lukuja, niin kyllä nekin voidaan toimittaa. Tässä varmaan meni jo pari minuuttia. Kiitos. Family. Kiitos. Tuttu aikataulu. Tarkistukset viimeistään 18. syyskuuta kello 12. Budjettivaliokunta äänestää lokakuun 8. tai 9. ja äänestys ITRE-valiokunnassa marraskuun 21. päivä. Tässä olivat kohdat 5 ja 6. Seuraavana ja viimeisenä on kiinteistöpolitiikka – mutta koska Rova Holmeier on häipynyt paikalta, meidän täytyy päättää kokous kello 11, joten mitä hän halusikaan sanoa? Liittyykö tämä aikataulun pidentämiseen ennen kuin päätös tehdään ehdotuksesta GMO 2? Eurofis-projektista. Hän halusi lykätä näiden asioiden käsittely kahdella viikolla. Tämän hän olisi sanonut, mikäli, oli, mikäli olisi ollut paikalla. Kohdat 11 ovat äänestyksiä. Vuoden 2018 budjetista pääluokka 3 komissio ja muut pääluokat ja kiinteistöpolitiikat, mutta koska siirtopyyntöjä ei ole, ei ole myöskään äänestyksiä tänään. Joten budjettivalikunnan kokous päättyy tähän tismalleen oikea-aikaisesti. Ja puheenjohtaja Ähtyi hoitaa koordinaattorin kokouksen, joka alkaa nyt välittömästi.